Uh, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, vielä kerran. Meidän pitäisi palata tähän itrevaliokuntamme kokoukseen ja meillä on esityslistamme joka on eri kuin tuon edellisen kokouksen esityslista. Jos muita tämän kommentteja ei ole, niin sitten voimme tämän esityslistan hyväksyä ilman muutoksia. Kommentteja ei ole. Tärkeä ilmoitusasia. 11. toukokuuta suunniteltu valiokuntakokous perutaan. Eli meillä ei silloin ole kokousta. Sen sijaan meillä on kokous Strasbourgissa, kuten aikaisemmin tuli sanottua, torstaina 18. toukokuuta kello 9-10.30. Oli mahdotonta löytää mitään muuta päivämäärää kahden esittelijän ja valiokunnan kanssa, joten torstaina 18. toukokuuta Strasbourgissa kello 9.10.30. Ja seuraava ITRE-valiokunnan kokous järjestetään Brysselissä maanantaina 29. päivä ja tiistaina 30. päivä toukokuuta. Tämä tarkoittaa, että melkein neljän viikon kuluttua meillä on Strasbourgissa äänestysverkkoalustoista. Sitten menemme seuraavaan kohtaesityslistalla. Kohta 4. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen 25. 26. tammikuuta 2017 ja 6. helmikuuta 2017. Teillä on pöytäkirjat asiakirjat kansioissanne. Kohta viisi. toimittaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien uudelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt. Meidän esittelijämme on edustaja Linar mutta edustaja Virning haluaisi korvata hänet ymmärtääkseni, joten me aloitamme esittelijän puheesta. Haluan muistuttaa teitä, että vastuuvaliokunta tässä asiassa on juri. ITRE tekee lausunnon 53 säännön mukaisesti ja tämä asetus on osa tekijänoikeuspakettia ja sen tarkoituksena on helpottaa pääsyä äh, televisio- ja radio-ohjelmiin netissä muista EU-maista käsin. Joten aloitetaanpa esittelijän puheella. Edustaja Viernik. Kiitos puheenjohtaja. Puhun esittelijän puolesta. Esittelijän Angelika Miner, esittelijänne tässä lausunnossa korostaa, että on tarvetta sille, että nykyisiä tekijänoikeuksia sopeutetaan digiaikaan. Tässä mielessä komissio on ehdottanut asetusta, joka laajentaa tiettyjä sääntöjä satelliitti- ja kaapelidirektiivistä vuodelta 1993 verkko, äh, verkkotoimintaan, jotta voidaan helpottaa lähetysten uudelleen lähetystä. Esittelijä tuki kokonaislähestymistapaa, jonka komissio on ottanut, mitä tulee näihin kahteen pääperiaatteeseen, nimittäin alkuperämaan periaatteen laajentaminen verkostarjottaviin ohjauspalveluihin sekä pakollisen oikeuksien yhteishallinnoinnin laajentaminen näihin uudelleen lähetyspalveluihin. Mitä tulee alkuperämaan periaatteeseen, esittelijänne on sitä mieltä, että komissio on saanut hyvän tasapainon aikaiseksi tekijänoikeuksien omaavien välillä ja lähetystoiminnan harjoittajien oikeuksien välille. Siksi valmistelija tukee tätä lähestymistapaa, mutta ei laajentaisi sitä enää enempää esimerkiksi sellaisiin palveluihin, jotka eivät ole lähetystoiminnan oheispalveluita. Komissio on ottanut huomioon astetaisen lähestymistavan, jotta markkinoille annetaan aikaa sopeutua oikeudellisiin muutoksiin. Ehdotus ei tähtää siihen, että alueellisuus poistettaisiin tai että rajoitettaisiin osapuolten sopimusvapautta, mutta on kuitenkin tarpeen selventää yhteyksiä olemassa oleviin kilpailuoikeustapauksiin ja miettiä tämän asetuksen roolia ennen kaikkea, mitä tulee rahoitukseen ja investointiin audiovisuaalisiin teoksiin. Pakollisesta oikeuksien yhteishallinnoinnista valmistelija on sitä mieltä, että sen ei pitäisi päteä pelkästään suljetuihin verkkoihin, vaan uudelleen, myös uudelleen lähetyksiin avoimessa internetissä edellyttäen, että on yhteyksiä kontrolloituun ympäristöön, esimerkiksi käyttäjän rekisteröityminen tai varmentaminen. Viimeiseksi valmistelija tukee järjestelyitä, joita on jo käytössä tietyissä jäsenvaltioissa, kuten esimerkiksi standardi, standardinomainen kollektiivinen lisenssointi. Esittelijä odottaa innalla kaikkien kollegoiden kommentteja ja yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Madame. Kiitoksia oikein paljon siitä, että esittelitte esittelijämme lausunnon ja sitten varjoesittelijä edustaja Salini EPPstä, mutta hän korvaakin täällä edustaja Patricellon. Erittäin monimutkaista tämä. Si, sun on kiun. Niin, minäkin olen ihan tällainen viime hetken äh, korvaa. Ja joten kuten kollega, minä luen Patricellon puheenvuoron. Hän on varjoesittelijä äh, tässä asiassa. Kiitän eh, esittelijä Minnania tehdyistä tarkistuksista, jotka ovat linjassa tämän komission alkuperäisen tekstin kanssa. Euroopan audiovisuaalinen ala on erittäin tärkeä osa eh, mantereen taloutta. Sillä on yli miljoona mm, työntekijää ja yli sadan miljoonan liikevaihto vuosittain. Eh, tuotannosta jakokeluun asti sisältöjen eksklusiivisuuden tar- takaaminen tekijänoikeuksien kautta on erittäin tärkeää, että voidaan tehdä markkinoilla ero kilpailijoihin. Kuitenkin tuemme komission ajatusta siitä, että tuetaan yhten, luodaan yhtenäiset digitaaliset sisämarkkinat. Ei voida kuitenkaan unohtaa sitä, että samanaikaisesti on äh, oikealla tavalla suojeltava audiovisuaalisen alan tekijän oikeudet ja tuottajien tekijän oikeudet. Tämänhetkisessä tilanteessa tarkoitus on maksimoida investoinnit digitaaliseen sisältöön ja suojella tuotteiden kulttuurillista monipuolisuutta ja kuluttajien valinnanvapautta hyväksyttävin hinnin. Jos alkuperämaa periaatetta jaettaisiin myös lisä, jatkettaisiin myös lisäpalveluihin, niin tämä saattaisi vaarantaa tämän herkän tasapainon, joka tähän mennessä on mahdollistanut sen, että monet toimijat ovat voineet olla markkinoilla mukana. Ja se kääntäisi ympäri tekijänoikeus säännön, jossa tekijänoikeudet lisenssioidaan jokaisessa maassa. Monet alan toimijat eivät sitten pystyisi enää ostamaan näitä pan-eurooppaisia oikeuksia, niillä olisi taloudellisia mahdollisuuksia siihen, ja monet pk-yritykset saattaisivat joutua tämän markkina-alan ulkopuolella. Samanaikaisesti digitaalisten sisältöjen tuottajat, jos heidän sisältöään ei suojella tarpeeksi, vähentäisivät mm, tuotteidensa pääsyä markkinoille. Tämä tarkoittaisi yli 8 miljardin euron tappioita. Eli jos alkuperämaa sääntöä laajennetaan, saattaa vaarantaa vakavasti tällaisen Euroopalle tärkeän alan, kuten audiovisuaalisen alan. Ja siksi kiitos tämän keskustelun ja täydentävien ehdotusten, joita aiotaan tehdä monien tarkistusten, jotka voi jättää torstaihin mennessä. Neuvottelun lopuksi voidaan saada aikaan sellainen lausunto, että voidaan tukea sitä, joka on kunnianhimoinen ja voi sillä tavoin hyödyntää juuri valiokuntaa. Kiitoksia. Uh, Kiitos siitä, että esittelijätte varjoesittelijän näkemyksen. Ja seuraavaksi SNDstä edustaja Blanco Lopes. Kiitoksia puheenjohtaja. Audiovisuaalimalli perustuu kahteen asian Sisällön myyntiin alueelliselta pohjalta ja sitten tämä yksin omaisuus. Tietyissä verkkopalveluissa alkuperämaa 100, tämä kysymys, jota loukata lainsäädäntöä. Kun ajatellaan nyt esimerkiksi maksu niin tässä saattaa, saatetaan joutua tilanteeseen, jossa tulee sopimuskieltoja eksklusiivisuuden vuoksi. Tässä täytyy tarkastella näitä vaikutuksia. Tällä sektorilla säännöt ovat nyt muuttumassa Asetusehdotus on heikko. Komission mukaan päätavoitteena on helpottaa lupien antamista, koska menettely on monimutkainen ja operaattorit joutuvat maksamaan korkeita siirtokuluja, siirtymäkuluja. Mutta vaikutusarviossaan komissio tunnustaa, että sillä ei ole spesifiä tietoa näistä kustannuksista. Komissio perustaa ehdotuksensa sellaiseen tarpeeseen, jota se ei voi tiedon avulla Perusteella, Mitä tulee soveltamiseen, tässä puhutaan oheispalveluista, mutta ei pystytä oikein päättämään, että tällaiset, mitkä palvelut näitä ovat. Sisällön osalta johdantoosan kappaleessa sanotaan, puhutaan uutisista, kulttuuri- ja dokumentti- tai viihdytysohjelmista, mutta mikään, mikään näistä ei ole mukana artikkeliosissa, artiklaosissa. Ja mitä tulee sopimusvapauteen, tässä puhutaan äh, kyllä periaatteena johdantossa kappaleessa, mutta ei itse artikloissa. Tässä on käyty keskusteluja monien sidosryhmien kanssa ja tämä asetus näiden äh, lähetysten osalta luo enemmän ongelmia kuin ratkaisuja. Kaupalliset TV vastustavat tätä, audiovisuaaliset tuottavat, äh, tuottajat vastustavat tätä ja me tiedämme, että neuvostossakin tämä on johtanut vain epäselvyyksiin, jos ei suorastaan suoraan vastarintaan. Ainoastaan yleisradio puoltavat tätä. Tässä on pyydetty komissiota poistamaan toinen artikla. Jos näin ei toimita, niin täytyy merkittävällä tavalla muuttaa tätä asetusta niin, että eurooppalainen audiovisuaalituotanto ei lopuisi kokonaan. Ensinnäkin täytyy rajoittaa soveltamisalaa, johdanto-osan kappaleen kolme mukaiset uutiset ja ajankohtaisohjelmat. Ja toiseksikin tässä täytyy antaa sopimusvapaus osapuolille niin, että ne voivat päästä yhteisymmärrykseen oikeuksien käytöstä. Kolmanneksi tässä täytyy jättää ulkopuolelle sellaiset verkkopalvelut, palvelut, jotka on suunnattu ennen kaikkea asettautumisvaltion yleisön ulkopuolelle. Komissiolla olisi pitänyt olla rohkeutta lähettää tälle parlamentille tiedonanto omista näkemyksistään ja välttämättömistä lainsäädäntömuutoksista, jotta tästä visiosta voitaisiin tehdä todellisuutta. Muutenhan tämä luo paljon epävarmuutta sektorilla, joukkoa vuonna 2014 tuotti 87 miljardia euroa. Kiitos. on behalf. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Henkel ECRstä. I... Voin puhua aivan lyhyesti. Minä sijaistan herra Barakofia, joka on varjoesittelijämme. Me kaiken kaikkiaan olemme samaa mieltä löydöksistä ja kannasta, jonka valmistelija täällä esitteli aluksi meillä on kaksi huomiota. Yksi on se, että tämän asetuksen säännökset eivät pitäisi, niiden ei pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden oikeutta hallinnoida oikeuksia. Esimerkiksi mitä tulee standardinomaisiin kollektiivisiin lisensointisopimuksiin. Ja lisäksi tässä on kyse EUn jäsenvaltioiden toimi, omasta toimivallasta. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? En näe ketään, joten pyydän, että komission edustaja äh, Marko Joello, yksikön päällikkö DG Connectista, ottaisi puheenvuoron. I'm replacing Marco Gerald. Kiitos. Minä äh, korvaan Marko Joello. Minun nimeni on Vita Jukner. Äh, olen Connect-pääosastosta. Kiitos. Näitä korvaajia onkin tässä kokouksessa ollut aika paljon. Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron. Haluaisin lyhyesti käsitellä eh, sitä, miksi tämä ehdotus esitettiin ja selittää sen tavoitetta ennen kuin puutun joihinkin huolenaiheisiin, jotka nousivat esiin tämän päivän kokouksessa. Ensinnäkin tämän tarkoitus. Tässä tarkoituksena on yrittää eurooppalaisia edellisessä keskustelussa näin, että äh, on tärkeää äh, osoittaa eurooppalaisille, että pystymme tekemään jotain myönteistä heidän puolestaan. Ja kun on kyse netti, televisiosta, olemme nähneet, että televisiota Radiota käytetään yhä enemmän netissä. 42 prosenttia nuorista eurooppalaisista käyttää televisiota tai kuuntelee radiota netistä ainakin kerran viikossa ja ollaan hyvin kiinnostuneita eh, katsomaan myös ehm, muiden jäsenvaltioiden audiovisuaalista sisältöä. Neljä, yksi neljästä eurooppalaisista on kiinnostunut tästä. Me teimme analyysin ja vaikutusten arvioinnin ja myöskin tämä jatkuva työ, jota me teemme, eh, ne osoittavat, että eh, on paljon työtä vielä tehtävänä, esimerkiksi sellaiset ohjelmat, kuten kulttuuriohjelmat, eh, dokumentit, historialliset ohjelmat. Hyvin paljon kulttuuriohjelmaa on maa rajoitettu, eikä tässä ole mainittu ollenkaan elokuvia. Ja meidän ehdotuksessamme tavoitteena on mahdollistaa se, että eurooppalaiset ähm, radio- ja televisioyhtiöt voivat näyttää enemmän tällaista sisältöä eurooppalaisille. Eli kun on kyse netti ohjelman tarjoajista, niin ehdotettu todellakin tällaista alkuperämaasääntöä ja komission tarkoituksena tämä on tällainen mahdollistava. Se ei pakota ähm, äh, radio- ja televisio äh, kanavia tekemään sitä, mutta niillä on mahdollisuus ja se ei kuitenkaan rajoita myöskään oikeuksenhaltijoiden ja kanavien mahdollisuutta, sopimuksellisia mahdollisuuksia, mikäli nämä sopimukset tietenkin noudattavat Euroopan unionin lainsäädäntöä. Olin tyytyväinen kuullessani, että esittelijä ja jotkut jäsenet tukivat tätä komission yleistä lähestymistapaa. Olen kuullut myös joitakin huolia ja haluaisin äh, käsitellä niitä lyhyesti. Kuten jo mainitsen, tämä ehdotus ei ole muuttamassa täysin lisensointimallia Euroopassa, koska se kunnioittaa sitä, mitä on olemassa. Ja siellä on riittävät takeet. Yksi näistä takeista on se, että sopimuksellinen vapaus pysyy, mikäli sillä ei rikuta olemassa olevia sääntöjä, ja oikeudenhaltijat saavat myös sopivan korvauksen, joten tekijän oikeus suoja säilyy. Kuitenkin tämä kannustaisi lähetystoimintaa harjoittavia organisaatioita tarjoamaan sisältöä laajemmin Euroopassa. Kun täällä puhuttiin tästä kilpailututkimuksista, niin haluaisin siitä sanoa muutaman sanan. Koska tämä on käynnissä oleva tapaus, en voi kommentoida sitä. Näin emme voi tehdä, mutta haluaisin vain mainita tämän oikeudellisen taustan. Tärkeää on korostaa, että kilpailulakipäätökset perustuvat aina e, tiettyyn tapaukseen, niitä sovelletaan ex post ja tarkoituksena on varmistaa, että kilpailu ei vääristy sisämarkkinoilla. Tietenkään ne eivät e, ole samalla taiva yleisesti sovellettavia kuin asetukset tai e, lainsäädännölliset välineet. Tämä artikla, joka ehkäisee kilpailua, kilpailussopimukset. Siinä on myös poikkeus ja komissio on sitä mieltä, että tällainen eksklusiivinen lisensioita voi olla toimenpide, jolla elokuvan tuottajat voivat kerätä rahaa ja että rajat kansallisten markkinoiden välillä voivat olla perusteltuja tietyissä tilanteissa, erityisesti kun niitä tarvitaan uusien tuotteiden lanseeraukseen. Eli kilpailulainsäädännössä ei ole mustaa ja valkoista ja kilpailusäännöissä on takkeita, e, eikä tässä ole mitään sellaista, joka rajoittaisi uusien tuotteiden lanseerausta kilpailukykyisillä markkinoilla Euroopassa. Ja halusin vielä sanoa, että tämän toimenpiteen tarkoitus on luoda kannustimia ja mahdollistaa se, että voidaan ähm, levittää enemmän sisältöä Euroopassa ja odotamme kovasti lisäkeskusteluja täällä valiokunnassa ja parlamentissa, myöskin neuvostossa ja toivomme, että optimaalinen ja rakentava tulos saadaan aikaiseksi. Kiitoksia. Very much, madam. Kiitos oikein paljon. Ja edustaja Viering, haluatteko sanoa vielä jotain lopuksi? Eh, edustaja Linarin puolesta. Ei, kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Thank you very much. And... Selvä, kiitoksia oikein paljon. Sitten haluaisin kertoa teille, että tarkistusten jätön määräaika on 27. päivä huhtikuuta. Äänestys ITRA-valiokunnasta 31. päivä kesäkuuta ja päävaliokunnassa syyskuussa, eli jurissa siis juuri valiokunta äänestää syyskuussa. Meidän pitää siis kesäkuussa saada lausuntomme valmiiksi. Kiitoksia oikein paljon keskustelusta, yhteistyöstä. Ja seuraava aihe, kohta kuusi, riskeihin varautuminen sähköalalla. Tässä meidän esittelijämme on Flavio Zanonato. Ja tämä riskivarautumisehdotus on osa energiapakettia, kuten varmasti muistatte. Ja meillä on kolme tärkeää tavoitetta edessämme. Yhteinen metodologia, kun tarkastellaan kriisisenarioita, se ei ole helppoa. Sitten toimintavarmuuden arviointi ja koordinoitu toiminta ja ennakkosuunnittelu mahdollisen kriisin aikana. Ja tämä pitäisi yhdistää muihin äh, paketin osiin, erityisesti tähän sähkömarkkinoita koskevaan asetukseen. Meidän esittelijämme on edustaja Tanonaatto. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä asetus, jonka komissio on eh, esittänyt, sen tarkoituksena on parantaa yhteistyötä eh, jäsenvaltioiden, kun valmistaudutaan ja hallinnoidaan sähköalan kriisejä. Sähköalan kriisi määritellään eh, toimen, hetkenä, jolloin on huomattavasti vähemmän sähköenergiaa käytössä tai mahdottomuus jakaa sähköä loppukuluttajille Nämä ovat hyvin harvinaisia tapauksia, mutta kuitenkaan ei ole vielä yleistä käsittelytapaa näille ja ne saattavat aiheuttaa dramaattisia vaikutuksia. Esimerkiksi huhtikuussa 2008 Puolassa tuhannet ihmiset jäivät 18 tunnin ajan ilman sähköä lumen tulon takia. Ja myös Ranskassa miljoona 200 000 kansalaista jäi ilman sähköä Kyproksella myös oli tällainen tapahtuma 2014 Maltalla ja Sisiliassa, Pohjois-Hollannissa 2015, puhumattakaan vuoden 2017 sähkökriisissä mm, eteläisessä Euroopassa ja nämä aiheuttivat haittoja, joita on vaikea laskea talouksille ja myös dramaattisia vaikutuksia kansalaisille. On tärkeää huomata, että näitä asioita on tähän mennessä käsitelty ainoastaan kansallisesti. Tämä on tietenkin mahdollinen ratkaisu, mutta seurauksena on se, että jos haluamme tehdä yhteistyötä tällä alalla, kuten haluamme, niin silloin kansalliset eh, säännöt käyvät eh, eh, tarpeettomiksi. tässä on kyse siis sääntelypuutteesta, joka halutaan täyttää. Tässä komissio haluaa ensin arvioida riskin mm, ja tarkastella mahdollisia alueellisia kriisi sin syitä eh, alueellisella ta- kansallisella tasolla. Toiseksi eh, valmiustoimet eh, ja tällaisten suunnitelmien valmistelu kansallisella ja alueellisella tasolla. Kolmanneksi kriisitilanteiden hallintelu, ennakkovaraitus, hätätilan ilmoittaminen, yhteistyö ja avun tarjoaminen ja tilanteen arvioinnin markkinoille. Ja sitten lopuksi valvonta ja ex arviointi tämän tekee sähköalan koordinointiryhmä. Minulla ei ole nyt aikaa käsitellä kaikkia tämän ehdotuksen eri osia, mutta tämä on tasapainoinen ehdotus, joka on osa tätä talvipakettia. Nämä alueelliset operatiiviset keskukset, joita mainitaan myös muissa asetuksissa ja sähköpuutteet sekä kriisien tunnistamismetodologia tässä on kyse myös ASER-asetuksesta ja markkinasuunnitteluasetuksesta. Komission ehdotus uudistuksessa olisi tärkeää huomioida muitakin tekijöitä, taloudellisia, poliittisia ja teknisiä tekijöitä, jotka saattavat haitata riskien hallinnointia. E, er, ensimmäinen riski on se, että yhteysverkkojen käyttö on liian vähäistä. Toiseksi on oikeusvarmuuden puute, kun on kyse jäsenvaltioiden korvausmenetelystä. Sitten mahdollisesti haitallinen poliittinen vaikutus, jos valtion täytyy viedä sähköä toiseen maahan, kun sillä itsellä on sähköstä puutetta. Ja lähdetään näistä ja katsotaan, täyttääkö komission ehdotus nämä tarpeet. Tarvitaan tehokasta riskien hallintaa ja suunnittelua ja tärkeää on huomioida alueelliset erityispiirteet, on oltava avoimia menettelyissä ja markkinoilla suojella erityisesti loppukuluttajia. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Kollega Niedermayer. EPP-ryhmän puolesta varjoesittelijä. Uh, <clears throat> Kiitoksia. Kun puhumme tästä asiasta, haluamme ensinnäkin ottaa huomioon sen, että energiasektori ja eritoten sähkösektori on ne ovat kasvaneet viime vuosikymmenen aikana. Uutta teknologiaa on otettu käyttöön, on kiinnitetty enemmän huomiota huomiota ilmastokysymyksiin ja vähennetty EU-markkinoiden tuontiriippuvuutta. Ja tässä on uusia haasteita, jotka liittyvät myös uuteen teknologiaan. Yksi näistä on tuuli- ja aurinkoenergian toimivuus ja toimitusvakaus. Meillä on uusia huolenaiheita, uusia äh, haasteita ja mahdollisuuksia tässä paketissakin mukana. Niihin on puututtu. Me haluamme varmistaa kestävän ja turvallisen energiantuotannon kaikille EUn kansalaisille. Me puhumme tässä asiakirjassa nyt paketin pienestä osasta, joka kuitenkin puuttuu merkittävään aspektiin, eli toimitusvarmuuteen ja riskeihin valmistautumiseen, varautumiseen. Tämä varmaankin heijastelee sitä tosiasiaa, että uudet teknologiat luovat haasteita ja nämä haasteet nyt ylittävät valtiollisia rajoja. Tarvitaan siis lisää koordinaatiota ja alueellista lähestymistapaa. Tästähän tässä asiassa nyt on kysymys. Tämä liittyy myös siihen metodologiaan, joka otetaan käyttöön niin, että voidaan paremmin tunnistaa riskitekijät. Olen iloinen siitä, että tämä ehdotus on käsiteltävänä. Tämä on tämän paketin arvokas osa. Tähän liittyy vain suhteellisen pieniä teknisiä kysymyksiä, joista pitäisi keskustella, mutta olen iloinen tästä ehdotuksesta ja siitä, että esittelijä ehdotti teknisen kokouksen järjestämistä eri näkemysten ratkaisemiseksi. Ajatellen näitä markkinaosallistujia ja myös jotakin oikeudellisia kysymyksiä. Uskon, että me pystymme pääsemään eteenpäin näiden asioiden osalta ja voimme varmistaa sen, että että tämä merkittävä osa tätä pakettia hyväksytään. Alde. Äh, Kiitoksia ALDE-ryhmästä kollega Pettersen äh, korvaa edustajan Linarin. Äh. Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Eli Rova Linarin puolesta sanoisin seuraavaa. Olen tyytyväinen komission ehdotukseen näistä uusista säännöistä riskeihin varautumisen kohdalla sähköalalla pitäisi parantaa koordinointia jäsenvaltioiden välillä ja lisätä avoimuutta. Se ei ole tärkeää pelkästään, jotta voidaan vastata paremmin riskitilanteisiin, vaan se on tärkeää myös, kun luomme kestäviä, kestävää energiaunionia. Meidän työmme kaasu- ja öljyalalla riskinhallintasääntöjen eteen osoittavat, että me tarvitsemme sääntöjä, jotta voimme taata hyvän energiamarkkinan toiminnan. Tämä pätee myös sähkömarkkinoihin. Markkinapohjainen lähestymistapa on myös kriisitilanteessa paras lähestymistapa, mutta jäsenvaltioiden välille tarvitaan parempaa yhteistyötä, jotta voidaan taata, että energiaa pystytään toimittamaan sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Komissio on ottanut askeleen oikeaan suuntaan ottamalla käyttöön yhteisen metodologian ja harmonisoimalla riskiin varautumissuunnitelmia parantamalla ja parantamalla tiedon vaihtoa alueellisella tasolla, mutta joitakin sekä voidaan parantaa ennen kaikkea mitä tulee kansallisten riskiin, riskeihin varautumissuunnitelmien koordinointiin, niiden pitäisi ottaa huomioon erot kansallisissa sähköjärjestelmissä. Viimeiseksi haluaisin korostaa, että ei riitä, että koordinoidaan alueellisella tasolla ja parannetaan tiedonvaihtoa, jos on edelleen riittämättömiä ennakkoedellytyksiä sähkömarkkinoilla, esimerkiksi riittämättömät yhteenliittymät tai riittämättömät linkit sähkömarkkinoilla. Ja siksi on tärkeää myös tehdä työtä näiden muiden puhtaan energian paketin osien eteen odotan innolla yhteistyötä kollegoiden kanssa tässä asiassa. on behalf of GUE. Kiitoksia. Ja GUEn puolesta edustaja Benito Ziluaga. Kiitoksia puheenjohtaja. On oikein hyvä, että Euroopan komissio on esittänyt meille tätä lainsäädäntöehdotusta. Ensimmäistä kertaa meillä on tiettyjä sääntöjä ajatellen sähkön toimituksen puutetta ja näiden normien pitää Oh-, ohjata, niin, tai meidän täytyy ohjautua ensinnäkin solidarisuusperiaatteesta käsin ja toiseksikin sillä tavalla, että voidaan varmistaa kansalaisten perustarpeet. Tässä mielessä olisi hyvä, että tässä mainittaisiin se, ketkä voisivat olla etusijalla olevat suojelut asiakkaat, ne, joille on kaikista suurin joille on kaikista tärkeintä taata sähkön toimitus. Komissio viittaa myös energiatehokkuuteen ja pitää sitä parhaana sähkötoimituksen menetelmänä niin, ettei päästä, päädytä tällaiseen riskitilanteeseen. Näin komissio toimii myös kaasun osalta. Olisi oikein hyvä mainita myös tämä itse kulutus niin, että voitaisiin vähentää tätä riskiä, eli sähkön tuottaminen omiin tarpeisiin. Tällä tavalla pystyisimme säästämään merkittävän määrän rahoja kansalaisilta ajatellen, esimerkiksi perusrakennekustannuksia. Monesti nämä perusrakennukset, rakenteet luovat ympäristön kannalta haitallisia lopputuloksia. Ja toiseksikin sitten olisi hyvä, jos tällä tavalla siirrettä, jos tässä siirrettäisiin kohti demokraattisempia uusiutuvia energialähteitä. Euroopan unionin ehdotusluonnos ei ole kovinkaan konkreettinen, eikä sinne yksityiskohtaisesti tuoda esille näitä ö, mahdollisesti käytettäviä keinoja. Kenties tämä johtuu siitä, että kysymys on luonnoksesta tai siitä, että tässä halutaan Enson vaikutusvaltaa parantaa. Sehän muodostuu ennen kaikkea yksityisistä verkostoista. Kun ajatellaan näitä yksityisiä verkkoja, jos tämä tulee ilman mitään markkinoille ja mitään määritelmiä, niin me tietysti vastustamme tätä. Näin, tässä täytyy näitä hätäsuunnitelmia paremmin määritellä, eikä pidä jättää tätä kysymystä sidosryhmien käsiin ei sidosryhmille pidä antaa mitään lainsäädännöllistä valtaa tässä kysymyksessä. Uh, Mr. Ashley Fox. Kiitoksia kollegat. Edustaja Ashley Fox ei nähdäkseni ole täällä, mutta edustaja Henkel on valmis korvaamaan hänet varjoesittelijämme ECRstä. This was a misunderstanding. I wanted to... Tämä oli väärinkäsitys. Itse asiassa halusin tästä aserista puhua seuraavasta kohdasta. Raise your hand because Te nostitte kätenne, koska tällainen, että äh, korvataan kollegaa, se on varsin tyypillistä täällä kokouksessa. Me ajattelin, että halusitte korvata hänet. No niin, edustaja Blanco Lopes. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tässä valmisteli esittelijä tästä tekstistä. Tässä on eurooppalaisempi lähestymistapa. Halutaan alueellisella alueellisesta näkökulmasta varmistaa energian sähkön toimitus. Tässä halutaan toimitusvarmuutta parantaa ja vähentää järjestelmän kuluja. Tällä tavalla voidaan myös sähkön hintoja painaa alaspäin kuluttajien suhteen. Tämä talvipakettiehdotus, joka tuo mukaan muutoksia sähköjärjestelmän ajatellen vaikka itse sähköä tuottavia yksikköjä tai parempaa ö, uusiutuvien energialähteiden käyttöä, käyttöä, niin tässä tarvitaan tietysti varmuutta ja koordinaatiota. Tässä täytyy kuitenkin ottaa eri kansallisten sähköjärjestelmien ominaispiirteet. Haluaisin kysyä niistä haasteista, jotka liittyvät yhteenliitettävyyteen esimerkiksi sellaisissa maissa kuin Espanja, jotta voitaisiin parantaa toimitusvarmuutta ja enemmän hyödyntää uusiutuvia energialähteitä. Kenellä on lopullinen vastuu ajatellen uutta koordinaatiota ajatellen näitä ensoja, eli siirtoverkon haltijoiden alueellisia verkostoja? Jaromir Kiitoksia, kollega Jaromir Kohlicek. Předsedo, Měl bych několik drobných poznámek, protože hm, na rozdíl od řady kolegů jsem pracoval v průmyslu a my jsme byli... Kiitos. Minulla olisi muutama huomio. Toisin kuin monet kollegat, minä olen ollut aina teollisuusalalla töissä ja meillä on aina varasuunnitelmat eri teknologioita varten, kyllä oli kyse sitten tietokoneesta tai mistä muusta tahansa teknologiasta, aina meillä oli siis myös varaenergian lähteet. Ja kun puhumme tästä aiheesta, niin tähän kuuluu, kuuluvat juuri nämä energiavaran myös, sillä me emme tällä hetkellä pysty tallentamaan sähköä Joten siksi meillä pitäisi olla päällekkäisiä rakenteita, jotta, jotta voidaan toimittaa energiaa, vaikka tulisi kriisitilanne, jotta ei jouduta sellaisiin tilanteisiin, kuten Italiassa jokin aika sitten. Siellä tuli to- totaalinen katko ja samaan kävi myös Puolassa, niin kuin esittelijä mainitsikin. Eli mikä on siis tärkeää? No on tärkeää, että meillä on energiavarantoja ja varastoja. Mitä tarkoitan tällä? No esimerkiksi, esimerkiksi maakaasuvarantoja tai varastoja tai esimerkiksi voimme, voisimme käyttää myös vesivoimasta saatua energiaa. Juuri tällaisia energialähteitä voitaisiin hyvin käyttää energiavarastoina. Nämä olisivat tärkeitä tavoitteita tässäkin mietinnössä. Joissakin maissa on jopa olemassa oikeus, kansalaisoikeus saada sähkötoimituksia, joten meidän pitäisi pitää tätä tärkeänä asiana. Kiitoksia komissiosta. Rouva Amarillis Verhoben energiapääosasto. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja ja kiitos myös kaikille parlamentin jäsenille heidän näkemyksistään tästä riskivalmiusehdotuksesta, joka olemme esittäneet. Olemme tietenkin erittäin iloisia kuullessamme teiltä, että yleisesti olette sitä mieltä, että tämä ehdotus on hyödyllinen. Tarkoituksena on täyttää tällainen oikeudellinen aukko, kun nyt kun on tarvetta tehdä enemmän yhteistyötä riskien varautumisen saralla ja että pidätte tätä tasapainoisena ehdotuksena. Tietenkin on teknisiä huolenaiheita, myöskin ollaan huolestuneita yksityiskohtien tasosta ja myöskin äh, on sanottu, että tarvitaan enemmän teknistä keskustelua. Komissiossa olemme tietenkin valmiita antamaan äh, kaiken teknisen asiantuntija-avun ja osallistumaan kaikkiin mahdollisiin keskusteluihin, jotta jotta eh, tätä ehdotusta voidaan parantaa entisestään, joten luottakaa meihin. Mm, yleisesti ottaen kiitoksia oikein paljon. Tämä ehdotus meidän mielestämme parantaa toimitusvarmuutta Euroopassa ja alhaisemmilla kustannuksilla. Ja kuten esittelijä ja varjoesittelijät ovat korostaneet, tämä on tärkeä osa tätä laajempaa markkinasuunnittelupakettia. Toivottavasti se varmistaa sen, että markkinat pysyvät auki niin pitkään kuin mahdollista ja varmistaa myös sen, että sähkö päätyy sinne, missä sitä tarvitaan. Nopea kommentti liittyen muutamaan asiaan. Ja tietenkin teknisiä keskusteluja ehkä vielä tarvitaan olen kuullut huolia liittyen eh, suunnitelmien luottamuksellisuuteen. Tietenkin osa hätäsuunnitelmista pitää pitää luottamuksellisena. Kukaan ei antaa vääriä tietoja niille, jotka suunnittelevat eh, haitallisia hyökkäyksiä, mutta ehdotuksessamme olemme jo mm, varmistaneet luottamuksellisen sanomuuden että vain osa näistä suunnitelmista on julkisia. Olemme siis yrittäneet jo varmistaa tämän. Täällä ollaan myös hiukan huolestuneita mahdollista hallinnollista taakasta. Voin sanoa teille, että tietenkin viimeinen asia, jonka me haluamme saada aikaan on puitteisto, joka lisää hallinnollista taakkaa. Siksi me perustamme ehdotuksemme olemassa oleviin puitteisiin. Emme siis pakota jäsenvaltioita luomaan uusia toimielinrakenteita. Me pohjaamme sille, mikä nyt jo on olemassa ja mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Esimerkiksi nämä alueelliset operatiiviset keskukset, jotka saavat erityistehtäviä äh, kriisinhallinnan saralta. Sitten monet ovat myös sanoneet, että tarvitaan riskivalmiussuunnitelmia, mutta myös riskiarviointeja on tehtävä ja otettava siinä huomioon kansalliset erityispiirteet, kun me luimme näitä yhteisiä metodologioita, niin niitä on tietenkin sovellettavaa koko Euroopassa, mutta ehdotusluonnoksessa äh, hyväksymme myös kansalliset arviot, ja kansalliset arviot ovat olemassa äh, kansallisten tilanteiden huomioimiseksi. Äh, meillä siis on näitä kansallisia arvioita, jos niitä tarvitaan kansallisten erityispiirteiden huomioon ottamiseksi. Ja meillä sitten on vastauksena myös kansallisia suunnitelmia ja alueellisia toimia. Silloin nämä kansalliset suunnitelmat voivat myös huomioida tietyt kansalliset erityispiirteet. Kaikki maat ovat erilaisia, meillä on erilainen energiasekoitus, mutta on myös erilaisia riskejä. Italiassa maanjäristys on realistinen mahdollisuus, Belgiassa tämä mahdollisuus on paljon vähäisempi. Joten tämä on kyllä otettu huomioon ehdotuksessa. Jossain vaiheessa myös esitettiin pyyntöä, että tähän ehdotukseen otettaisiin vielä enemmän elementtejä, tehtäisiin sitä yksityiskohtaisempi. Esimerkiksi elementtejä, jotka määrittelevät suojellut kuluttajat. Emme ole menneet niin pitkälle, koska tähän mennessä Euroopassa on hyvin erilainen lähestymistapa sen suhteen, kuka on suojeltu kuluttaja. Siksi meillä on vain hyvin minimalistinen äh, määritelmä ja sanomme, että kyseessä voi olla vain henkilö, joka täytyy saada suojaa turvallisuuden takia, mutta emme harmonisoi tätä määritelmää, koska mielestämme se ei ole tarpeen ja on hyvin paljon eroavaisuuksia Euroopassa. Sitten eräs tärkeä asia, toimenpiteet kansallisissa suunnitelmissa. Me emme määrittele, mitä nuo menetelmät ovat. Tässä sanotaan, että prioriteetti pitäisi antaa markkinapohjaisille toimille ja muut toimet ovat poikkeus, mutta tämä ei meidän mielestämme näy tarkoita sitä, että lobbarit määrittelevät nämä toimenpiteet. Kansallisten hallitusten on tehtävä päätös riskivalmiussuunnitelmista ja kansallisten hallitusten on tehtävä näin äh, osallistavan kuulemisprosessin jälkeen, johon osallistuu laaja määrä sidosryhmiä teollisuudesta, mutta myös kuluttajista. Tämä takaisi sen, että tässä eivät pelkästään lobbarit päätä näistä toimenpiteistä. Kyllä tämä on perusteltu päätös, joka tehdään poliittisella tasolla. Ja sitten ehkä lopuksi kysymys vastuusta on nostettu esiin toimitusvarmuuden yhteydessä. Tämä ehdotus ei muuta tasapainoa, se vaatii koordinoituneempaa lähestymistapaa, mutta ei se sinänsä muuta vastuutasapainoa. Se pysyy samana kuin tänäkin päivänä. Me haluamme äh, koordinoidun äh, lähestymistavan alueellisia sopimuksia jäsenvaltioiden kesken, mutta olemassa olevat toimijat voivat jatkaa toimintaansa kuten tänäkin päivänä. Tässä minun kommenttini, mutta mielelläni osallistun äh, ja keskustelen kaikkien teidän kanssa. Kiitoksia. Näin oli juuri kaasuun toimitusvarmuuden kohdalla määritelmässämme me ehdotamme tällaista minimimääritelmää suojelulle kuluttajalle ja täysharmonisointia ympäri Eurooppaa. Tämä on vain yksi mahdollisuus, että haluamme määritelmän harmonisointia. Sitten edustaja Sanonaato, esittelijämme. Haluatteko tehdä yhteenvedon keskustelustamme? Sì, grazie Presidente. Per la verità posso essere davvero molto breve perché Kiitoksia. Voin puhua ihan lyhyesti, koska sekä kollegat että komission eh, edustaja sanoivat asioita, jotka eh, sopivat yhteen ja voimme saada aikaan myönteisen ratkaisun. On mahdollista saada aikaan hyvä lopputulos. Eh, toimitusvarmuus riskiin liittyy myös monia muita kysymyksiä, joista on täällä puhuttu, ja meidän on katsottava, miten ne voidaan ottaa huomioon ja pysyä samalla omalla toiminta-alueellamme. Kiitoksia ja äh, näemme pian. Eh, ja sitten meillä on myös äh, jokin asiakirja, jossa käsittelemme äh, tätä kysymystä. Kiitoksia. Timetable. Kiitos aikataulumme. 21 päivä kesäkuuta, äh, mietintöluonnoksen tarkastelu 29. kesäkuuta, tarkistusten jätän määräaika ja sitten äh, tarkistusten käsittely 25. syyskuuta ja äänestys Itressä 28. marraskuuta. Tämä on meidän puhtaas energiapakettimme yksi tärkeä lainsäädäntöehdotus. Kiitoksia. Sitten menemme kohtaan seitsemän. Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto. Ja esittelijämme on Morten Helvek Petersen. Tämä ehdotus on osa tätä puhdas energiaa kaikille pakettia ja se liittyy hyvin läheisesti muihin paketin osiin, erityisesti niihin, jotka liittyvät sähkömarkkinoiden tarkastukseen. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on päivittää ASER-asetus niin, että otetaan huomioon uudet tehtävät, joita virastolle annettiin viraston perustamisen jälkeen. Joten meidän päätöksemme on erittäin tärkeä. Kuinka pitkälle meidän pitäisi mennä uusissa ehdotuksissa? Kuinka muokata olemassa olevia ehdotuksia? Ja toiseksi on tarkoitus mm, mukauttaa asetus muutoksiin sähkömarkkinasäännöissä, joita ehdotetaan tässä puhtaan energian paketissa. Eli jotain sääntöjä muutetaan ja meidän on katsottava, kuinka paljon ja mihin suuntaan. Meidän esittelijämme herra Morten Helvek Petersen, teillä on puheenvuoro. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten kaikki tiedämme, voidaan saada välttäisiä hyötyjä todellisista sisämarkkinoista myös energia-alalla. On aivan oikeudenmukaista sanoa, että jotta nämä markkinat saataisiin, niin silloin tarvitaan tietty määrä sääntelyä, jotta voidaan luoda oikeat olosuhteet näille markkinoille näin lähtökohtaisesti. Aseiden rooli on tähdellinen tässä kaikessa sen varmistamiseksi, että Euroopan yhtenäiset eh, energiamarkkinat toimivat asianmukaisesti ja hyödyttävät kaikkia yrityksiä, pk-yrityksiä, suuria yrityksiä, kuluttajia, kansalaisille. Eritoten kun ajatellaan energiamarkkinoiden tulevaisuutta, jo eh, se tulevaisuus riippuu yhä enemmän uusiutuvista energialähteistä. Me tarvitsemme tällä alalla enemmän koordinointia. Rajat ylittävän energiamyynnin pitäisi olla keskiössä EUn energiamarkkinoilla ja meidän pitäisi hyödyntää paremmin energiaresurssejamme. Tämän vuoksi tämä ehdotus on erittäin hyvä mielestäni. Kuitenkin on erilaisia tapoja vastata näihin haasteisiin, joita Aserilla on. Suurella mielenkiinnolla kuulen kuuntelen, mitä kollegoilla on sanottava tästä tärkeästä asiasta. Haluaisin aloittaa kiittämällä komissiota ehdotuksesta, joka on uudelleen laadinta. Se ei ole täysin aserin muuttaminen, sen tehtävien ja toimivaltuuksien muuttamista. Ja tässä varmaan kannattaa korostaa sitä, että aser tulee energia-alan säätelyviranomaisten yhteistyövirastosta. Haluaisin tänään keskittyä kolmeen seikkaan, jotka ansaitsevat erityishuomiota. Ensinnäkin ne muutokset, joita on tehty päätöksentekoprosessin prosessin aserissa. Toiseksikin kysymys rahoituksesta ja asianmukaisesta henkilöstöpolitiikasta aserissa ja sitten alueellisen yhteistyön rakenteesta. Mitä tulee sääntelyviranomaisten johtokuntaan ja päätöksenteko täytyy uutta ehdotettua mallia vielä tarkastella lähemmin samoin kuin mahdollisia ratkaisuja. Jos me haluamme hyvin toimivat sisämarkkinat, me tarvitsemme vahvempaa aseria, joka pystyy toimimaan ja ennalta toimimaankin nopeasti ja avoimella tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy välttää turhia esteitä ja olen kyllä valmis keskustelemaan erilaisista mahdollisuuksista, joita on käytettävissä. Me tarvitsemme tiettyä vakaata päätöksentekomenetelmää niin, että voidaan taata toimivat sisämarkkinat. Toinen seikka liittyy sitten Aserin rahoitus, rahoitukseen ja henkilöstöön. Tällä hetkellä virasto toimii rajoitettuin resurssein. Sillä on paljon vähemmän resursseja, joita vaadittaisiin, jotta se, kuin, jota vaadittaisiin, jotta se voisi, voisi täysin vastata tehtäviinsä ja odotuksiin. Aseriviraston viraston rahoitus, no tämä valiokuntahan on vuosikausia jo Aserin kanssa keskustellut pitkällisesti tästä asiasta. Meillä on ongelmia, jotka liittyvät Aserin rahoitukseen ja resursseihin. Tässähän on monenlaisia eri lähestymistapoja Samoin, kun ajatellaan, että Aserille on annettu mahdollisuus esimerkiksi joistakin raportointimekanismeista annettu lupaa kantaa maksuja, joka ole valmis näistä keskustelemaan, mutta siis rahoituskysymys on vakava asia. Kolmanneksikin alueellisen äh, sääntelyviranomaisten yhteistyön valvonta. Meidän täytyy olla paremmin toimivat, äh, toimiva yhteistyö tässä. Näiden alueellisten keskusten äh, hallintoa ei voida säädellä kansallisella tasolla, vaan alueellisella tasolla. Ja ASER varmasti voi tällaista valvontaa harjoittaa, mutta jotta ASER voisi sen tehdä, meidän täytyy varmistaa se, että ASERilla on riittävät toimivaltuudet vaatia tarvitsemiensa tietoja niin, että se voi valvontatehtävänsä myös toteuttaa. Nämä yhteistyökeskukset ovat tärkeitä sisämarkkinoiden eteenpäin viemiseksi ja sen varmistamiseksi, että saadaan yhteisiä päätöksiä, jotka palvelevat yhteisiä eurooppalaisia etuja. Tämä kokonaisuus on erittäin tärkeä. Tämä selkeästi liittyy, kuten te puheenjohtaja sanoitte, muihinkin vihreän energian puhtaan vihreän energian paketin osiin. Meidän täytyy katsoa tätä kokonaisuutena ja miettiä sitä, mitä vaikutuksia tällä on muihin kokonaisuuden osiin. Odotan innolla yhteistyötä kaikkien kollegojen kanssa tämän merkittävän lainsäädännön parissa ja toivottavasti saamme hedelmällistä tulosta aikaiseksi. Kiitos. Rick, on behalf of EP. Kiitoksia. EPPn puolesta varjoi sitten ja lämme on edustaja Roil. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitoksia myös esittelijälle äh, puheenvuorosta ja keskustelusta, jota olemme käyneet. Halusin nostaa esiin sen, minkä hän sanoi. Me tarvitsemme eh, toimivia sisämarkkinoita varten erittäin hyvää yhteistyötä ja myös hyvää lainsäädäntöä. Ja nyt meidän on kysyttävä, onko eh, olemassa oleva lainsäädäntö riittävää eh, vai ei, toimiiko se vai ei. Ja tämän kysymyksen olen esittänyt kaikille, joiden kanssa olen puhunut tähän mennessä, missä ongelmia oikeastaan on. Loppujen lopuksi on äh, vain kaksi vinkkiä. Yksi on se, että joissain kohdin jäsenvaltioiden välillä on joskus se ongelma, että kauppa ei kunnolla toimi jäsenvaltioiden välillä. Jos katsoo asiaa tarkkaan, esimerkiksi Tanska, Saksa on hyvä esimerkki. Jos asiaa katsoo tarkkaan, niin ei se mitenkään liity parempaan sääntelyyn valvontaan tai parempaan yhteistyöhön, vaan se ei toimi. Jos yhdessä kohtaa tulee hyvin paljon sähköä verkkoon, mutta toisessa kohtaan vain vähän mm, sähkölinjoja, niin silloin se ei toimi tarvitaan enemmän sähköverkkoja eikä parempaa yhteistyötä. Meillä ei Saksan puolella ole riittävästi verkkokapasiteettia. Verkon rakentaminen on ongelma eikä eh, vastuu. Useinhan täällä käy, että sanomme että tarvitsemme enemmän eh, vastuuta. Ehkäpä luodaan Eurooppaan vielä joku eh, elin. Ei, jos verkkoa ei ole, jos verkko ei ole rakennettu, niin silloin näistä vastuustakaan ei ole mitään merkitystä. Toiseksi asiat eivät mene riittävän nopeasti. No mistä tämä johtuu? Tämä voidaan ratkaista niin, että sanotaan, että keskus saa enemmän valtaa tai sitten asetetaan määräaikoja. Asiathan voidaan ratkaista niin, että laittaa määräaikoja prosessiin ja sillä tavoin voidaan edetä hyvin reippaasti. Minua nyt vähän haittaa se, että komission vastaus ja monenkin poliittisen keskustelun vastaus on se, että tarvitsemme vielä vahvempaa, intensiivisempää eurooppalaista eh, elintä. Kyllä se sitten onnistuu. Ei näin ole. Ongelmat ovat muualla, eivätkä ne ratkea tällä tavoin. Ja sitten kolmas kohta. Jos halutaan, että yhteistyö toimii, niin onko silloin järkevää sanoa, että ne äh, säädökset, joita meillä on aserissa, jokaisella valtiolla yksi ääni, niin pysytään siinä ja tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö vai olisiko helppo sanoa, että nyt tarvitaan vain yksinkertainen enemmistö niin, että jokainen voi äh, jokainen ääni voi kääntää toisen äänen. Äh, en usko, että silloin yhteistyö paranee. Sitten toimitaan väkisin. Ongelma ei ratkea sillä tavoin, että äh, tänne keskukseen annetaan enemmän toimivaltuuksia. Sitten tuo paikka, jossa on tehtävä työ, tehtävä sopeutukset, luotava innovaatio, niin ei sitä siellä voida saada aikaan, joten minä varoitan sitä, että aserille annetaan enemmän toimivaltuuksia järkevämpiäkin ratkaisuja olisi ongelmien ratkaisemiseksi. Ja jos sitten kysytään, että kuinka paljon ongelmia on ollut, niin hyvin harvinaisia tapauksia esitetään. Ei niitä ole kovin montaa. Miksi kaikki tämä työ ja nyt kun ihmiset Euroopassa reagoivat hyvinkin allergisesti, jos me hintaa mihin hyvänsä haluamme eh, eurooppalaisen toimivaltuuksia lisätä. Täytyy pohtia, että onko se tarpeen vai ei. Tässä kohdin se ei ole tarpeen. Kiitos näistä kommenteista. ST-ryhmän puolesta nyt edustaja Poche. Hyvää iltapäivää. Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä valiokunta on jo pitkään kiinnittänyt huomiota siihen, että tämän viraston valtuuksia pitää laajentaa, jos sen pitäisi edelleenkin täyttää tehtävänsä energiamarkkinoilla. Vaihtoehtoisten energialähteiden kasvava rooli aiheuttaa painetta koordinointiin kansallisten säätelyviranomaisten välillä. Viraston valtuuksien yksityiskohtainen määrittely on mukana komission ehdotuksessa ja tämä on oikein myönteistä. Samoin myönteistä on se, että päätös, päätöksentekoprosesseja halutaan yksinkertaistaa. Minun mielestäni on kolme aluetta, joita meidän pitäisi käsitellä näissä tulevissa keskusteluissa. Ensinnäkin alueellinen yhteistyö energiasääntelyviranomaisten välillä ja verkon haltijoiden välillä. Alueelliset operatiiviset keskukset ovat usein kritiikin kohteena, eikä pelkästään verkonhaltijoiden suunnalta, vaan tämä aiheuttaa muutenkin keskustelua Lisäksi haluaisin puhua vielä viraston riippumattomuudesta. Minun mielestäni on niin, että viraston ei pitäisi olla minkälaisen poliittisen sanelun alaisuudessa. Tuli tämä sanelu sitten kansalliselta tai eurooppalaiselta tasolta. Tämä pitäisi pitää mielessä. Ja sitten viimeiseksi, ja tämä on ehkä kiistanalaisin kysymys, nimittäin viraston rahoittaminen. Virasto tarvitsee riittävät resurssit, jotta se voi tehdä riippumattomia päätöksiä, jotta se voi siis toimia riippumattomalla tavalla. Minun mielestäni olisi ihanteellista, jos viraston tietyistä toimista voitaisiin periä maksua. Se olisi mielestäni, mielestäni hyvä ratkaisu. Kiitos. Kiitos kollega. Seuraavaksi Edustaja Henkel ECR-ryhmän nimissä. Äh, ich muss jetzt mal Deutsch... Minun täytyy nyt puhua saksaa, sillä kaikki asiakirjani ovat poikkeuksellisesti kaikki saksaksi. Muutama yleinen huomio tähän. Olen sitä mieltä, että sisämarkkinat ovat Euroopan unionin paras tähänastinen tulos. Voidaan jopa sanoa, että EU ei ilman sisämarkkinoita olisi edes ollenkaan olemassa. Ja sitten vielä toinen huomio. Energiaunioni, eli energia-alan sisämarkkinat, ovat aivan oikeana tavoitteena tässä Euroopan komissiolla, mutta tässä on myös tietynlainen ongelma, sillä toisaalta me haluamme eurooppalaiset sisämarkkinat, niin kuin muidenkin tavaroiden ja palveluiden kohdalla. Toisaalta sitten sanomme, että jokaisen maan pitäisi pystyä itse päättämään omasta energiavalikoimasta. Tämä on implisiittinen ristiriita, joka tulee aina uudelleen esille, esille keskustelussa. Lissabonin sopimuksessa on tietysti tämä toissijaisuusperiaate mukana ja me poliittisena ryhmänä pidämme siitä aina kiinni. Se johtaa siihen nimittäin, että jos toissijaisuusperiaatteesta halutaan luopua, kun sanotaan, että EU-tasolla voidaan tämä hoitaa paremmin, niin silloin Euroopan komission pitäisi pystyä tämän myös todistamaan. Minun mielestäni Euroopan komissiolla on hyviä argumentteja tämän todistamiseksi. Euroopan komissio ei halua pelkästään varmistaa toimitusvarmuutta, vaan se haluaa myös lisää kilpailua. Se on näkökohta, jota tästä ei pitäisi jättää huomiota. Haluaisin tässä yhteydessä myös mainita, että raportit sähkötoimitusten katkoksista tämän vuoden tammikuussa Keski-Euroopassa ovat aina uudelleen perusteena sille, että tämä pitäisi jättää jäsenvaltioiden toimivaltaan, on no, mielestäni voi myös argumentoida päinvastaisesti. Nimittäin jos meillä olisi tällainen järjestelmä, jota nyt tässä ehdotetaan, niin silloin tätä riskiä olisi pystytty vähentämään huomattavasti. Totta kai meidän on vielä keskusteltava siitä, vastaako tämä uudistus todella toissijaisuusperiaatetta. Tämä keskustelu käydäänkin. Me poliittisena ryhmänä aiomme tästä, tätä pitää tarkasti silmällä. Ja sitten e, aserin riippumattomuus pitää taata, sillä meillä on myös muita valvontaviranomaisia tahoja Euroopan komissiossa, jotka varmistavat, että Euroopassa kilpailu on oikeudenmukaista ja näin pitäisi olla myös energiamarkkinoilla. Kiitos paljon. Thank you very much, colleague. Mr. Turmes. Kiitoksia, edustaja Turmes. Korvaa edustaja Skletsin. Minäpä puhun tänään Saksaa. Herra Henkel on oikeassa. Tällainen ristiriita kansallisen energiasekoituksen ja eurooppalaisen sähkön sisämarkkinan välillä on olemassa. Ja ainoa ratkaisu minun mielestäni on, se, eh, on sopimuksen muutos, mutta tässä vaiheessa historiaa se ei ole mahdollista. Eli me tarvitsemme jotain, mikä on taloudellisesti järkevää. Sähkö harvoin virtaa Portugalin ja Viron välillä tai Bulgarian ja Ruotsin välillä, mutta Saksan eh, sähkömarkkinoita ei ole enää ja onneksi Ranskan sähkömarkkinoita ei enää ole. Muuten Ranskassa olisi ollut sähkökatkoksia tänä talvena ilman sähkön virtaamista Ranskaa muualta. On alueellisia sähkömarkkinoita. Ne ovat taloudellisestikin järkeviä. Ja, kesk- kaikki länsi ähm, markkinoiden yhdistyminen, Saksa, Ranska, Benelux, äh, nyt Tanskakin on tässä mukana, on osoittanut, että sähkön hinnat voivat alentua. Tätä tarvitsemme nyt myös Etelä- ja Itä-Euroopalle, koska sielläkin on optimoinnin varaa. Me tarvitsemme alueellista rajat ylittävää yhteistyötä. Tämä on taloudellisesti järkevää ja se on poliittisesti toteutettavissa. Mutta jos tulemme tähän lopputulokseen, niin sitten me tarvitsemme myös jonkun, joka varmistaa, että alueellisesta yhteistyöstä ei synny erilaiset säännöt e, niin, että Keski- ja Itä-Euroopan sähkömarkkinoiden säännöt eivät ole eri kuin Länsi-Euroopan tai Balkanin maiden. Ja siksi e, me tarvitsemme aseria tässä alueellisena palvojana, koska kansalliset viranomaiset eivät siihen kykene. Kansallisilla viranomaisilla on erittäin tärkeä rooli, mutta tarvitaan vielä joku, jolla on tällainen sisämarkkinan näkökulma. Ja tämä meidän on nyt Aserissa luotava, eh, että alueellisia sähkömarkkinoita vahvistetaan ja sitten luodaan niin paljon alueellista Aserin valvontaa kuin mahdollista ilman, että siitä tulee mikään supervirasto. Uskon, että se on meidän tehtävämme. Herbert on tietenkin oikeassa, kun hän sanoo, että kyse on verkkojen rakentamisesta ja Saksa, se mikä tässä on vähän liioiteltua, Saksa ei voi avata rajojaan. Enhän minä voi yksinkertaisesti sammuttaa eh, Pohjois-Saksan eh, tuulivoimaloita ja hyödyntää sitten Tanskan tuulivoimaloita. Mutta tarvitaan kahta asiaa, määräaikoja, mutta jos ei sitten pysty siihen, niin sitten tarvitaan myös joku, joka toimii viime käden voimana ja puuttuu asia, jos kaksi tai kolme valtiota eivät pääse yhteisymmärrykseen. Ja kyllä aserilla on siinäkin mahdollinen rooli jos sitten tiettyjen määräaikojen jälkeen kansalliset viranomaiset eivät kykene tähän, koska ne puolustavat liikaa kansallisia etujaan. Ja siinäkin on aserilla roolinsa. Me tarvitsemme tietenkin äh, tiedonvaihtoa ja tämä virasto tarvitsee myös vähän määrärahoja. Äh, taloudellisesti on järjetöntä, jos on monen miljardin arvoiset markkinat ja sitten ei löydä edes muutamaa miljoonaa sääntelyviranomaisen rahoittamiseksi, joka vähintään varmistaisi standardien noudattamisen. Muistutan vaan sisäpiirikaupat, re, remitin. Jos jossain vaiheessa nousee esiin sisäpiirikauppoja, niin silloin luottamus sisämarkkinoihin äh, hupenee huomattavasti. Ja me äänestimme äh, kolme vuotta sitten äh, säädöksestä sisäpiirikauppojen välttämiseksi ja me emme anna aserille edes taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa tätä voimme miljardia voittaa sitä kautta, että meillä on nämä alueelliset sisämarkkinat, mutta silloin tarvitsemme myös hyvin toimivan aserin. Ei siitä mitään supervirastoa tule, mutta vähän enemmän toimivaltuuksia eh, tietyillä aloilla hyödyttäisi kyllä mielestäni. Kiitoksia edustaja Kohlicek. Pane předsedo, ja souhlasím s prvním eh, z Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä ensimmäisen puhujan kanssa. Hän sanoi, että emme tarvitse tämän komission alaisuudessa toimivan viraston vahvistamista tällä hetkellä. Virasto tekee tätä koordinointia, virasto on olemassa ja sillä on tietty roolinsa ja tämä koordinointi toimii. Virasto ei voi määrätä, että jossakin verkostot verkot yhdistettäisiin. Siksi esimerkiksi Puolen ja Tsekin rajalla on transmuuntajia. Eikä tällainen virasto tässä asiassa voi muuttaa mitään. Me yritämme tässä tehdä taas jotain. Yritämme luoda uutta virastoa, joka määrää asioita, mutta jolla ei ole todellisia valtuuksia varmistaa, että sen määräykset pannaan täytäntöön. Minun mielestäni nykytilanne on hyvä, yhteistyö toimii hyvin niin kauan kuin verkot eivät ole kunnossa Euroopassa, ei ole järkeä antaa virastolle uusia valtuuksia. Ei se johda mihinkään. Ja sitten no, on puhuttu valtuuksien tarkasta määrittelystä tai rajoittamisesta. Me voisimme ehkä tarkentaa vielä sitä, miten tämä tehtäisiin tarkalleen ottaen. Nämä alueelliset operatiiviset keskukset ovat tärkeä kysymys. Tähän asti on onnistunut kahden keskisellä yhteistyöllä hoitaa naapurivaltioiden yhteistyö ongelmat ovat tulleet Unkar, Unkarin, Bulgarian, Romanian ja Kroatian liittymisen jälkeen. Tätä aluetta ei ole pystytty koordinoimaan. Ja nyt sitten 30 vuotta Saksan yhdistymisen jälkeen ei Saksassakaan ole johdonmukaista sähköverkkoa, mutta eihän tätä asiaa eurooppalainen virasto pysty muuttamaan. Vielä rahoituksesta. Mielestäni rahoitus oli hoidettu tähän mennessä hyvin. En usko, että me, meidän pitäisi tässä rahoittaa keskitytysti uutta virastoa vain siksi, että Euroopan komissio ei ole tehnyt hyvää työtä. Sitten vielä energiavalikoimasta, sillä muutamat kollegat mainitsivat energiavalikoiman puheenvuoroissaan. Energiavalikoimahan ei tässä ole pääongelmana. Ei ole kyse siitä, miten energiaa tuotetaan, jos on tarpeeksi vesivoimaa, niin sillä voidaan tuottaa energiaa. Jos on tuulivoimaloita, niin sitten niillä. Jos aurinko paistaa tarpeeksi, niin sitten voidaan käyttää aurinkopaneeleita, mutta eihän virasto energiavalikoimaan voi vaikuttaa. Energiavalikoimassa on kyse vain siitä, että varmistetaan se, että tietty maa voi tuottaa tarpeeksi energiaa. Huono oli se esimerkiksi, että Bulgarialle, Bulgarialta kiellettiin ydinvoimalan käytön jatkaminen ilman, että varmistettiin, että Bulgarialla oli tämänkin jälkeen tarpeeksi energiaa käytössään. Kiitos. E? Kiitoksia. Nyt komission puolesta energiapääosaston edustaja Herra Florian Ermakora. Thank you, uh, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Meille avainasemassa on sisä, energiasisämarkkinoiden tekeminen tehokkaammaksi. Ja avainkysymyksenä tässä nyt on vahvempi koordinointi siirtojärjestelmäoperaattorien kesken. Jos näin toimitaan ja saadaan aikaiseksi enemmän alueellista yhteistyötä siirtojärjestelmäoperaattorien kesken, ei enää kannata jättää sääntelyvalvontaa kansallisille sääntelyviranomaisille, vaan pikemminkin kannattaa antaa se sellaiselle foorumille, jossa voidaan tehdä yhteistyötä. Eli ennen kaikkea tässä nyt on kyse, on kyse aserista. Me olemme yhtä mieltä siitä, että tarvitaan lisää resursseja aserille, jotta se voi uudet tehtävänsä hoitaa. Mutta joka tapauksessa tässä me nyt edistämme energian sisämarkkinoita ja luomme vahvaa valvontaroolia aserille. Well, Thank you very much, European Commission, to follow. Kiitoksia komissiolle, että otatte huomioon siirtoverkon haltijat sekä sähkömarkkinoilla että kaasumarkkinoilla. Se on erittäin tärkeää. Mutta viraston tilanne on hyvin toinen. Meidän tulisi luoda täydellinen sääntelykehys markkinoillemme, eikä kuitenkaan ylisäännellä markkinoita. Ja nyt esittelijä, kollega Petersen, ehkä haluatte sanoa vielä sanasen. Kiitos, kiitos puheenjohtaja, kiitos paljon. Ja kiitos kaikille kollegoille mielipiteistä tähän asiaan. Minä Luulen, että pääkysymyksen on otettu täällä puhuksi, puheeksi, sillä kuten herra Henkel aivan oikein huomautti, meillä on tämä dilemma, että todella halu- toisaalta haluamme sisämarkkinat, toisaalta tämä, tästä halutaan pitää jäsenvaltioiden omana toimivaltana. Meidän pitäisi edelleen tarkastella sitä, miten saamme aikaiseksi nämä markkinat, kun teemme työtämme täällä Totta kai tässä on paljon materiaaleja, eri arvioita ja lukuja eri vaikutusten arvioinnista. Ne osoittavat, minkälaisia etuja saadaan siitä, että parannetaan koordinointia tietyillä alueilla. Meidän pitää mennä syvemmälle tähän asiaan ja olla hyvin tarkkana. Herra Roilin kommentit toisiaisuudesta. No jos etuja on saatavilla, niin se on todiste siitä, että tarvitaan enemmän yhteistyötä myös eurooppalaisella tasolla ja rajat ylittävättävästi. Ihan lyhyesti haluaisin kiittää vielä kaikkia varjoesittelijöitä. Odotan innolla yhteistyötä tässä asiassa. Kiitos. Kiitoksia, hyvä kollega. Mietintöluonnoksen esittely 10.11. heinäkuuta tarkistusten ja tämä aikaa. on muutama kuukausi myöhemmin, kaksi kuukautta myöhemmin, 6. syyskuuta 2017 kello 12. Mutta siinä välissä on tietenkin loma. Ja sitten äänestys Itressä on 28. marraskuuta ja täysistuntoäänestyspäivä on vielä päätettävä. Haluaisimme siis saattaa tämän asian päätökseen marraskuussa. Kiitoksia oikein paljon. Sitten äh, palauteneuvotteluissa kaksi asiaa. Kaasun toimitusvarmuus ja Prima-asetus. Jos voin sanoa muutaman sanan neuvotteluista, jotka liittyvät kaasun toimitusvarmuuteen. Kolmas Kolmikantakeskustelu järjestettiin 27. maaliskuuta. Ja neljäs on valmisteilla. Se on tarkoitus järjestää tämän viikon keskiviikkona. Ja viime kolmikantaa keskusteluissa, jotka kestivät melkein yhdeksän tuntia, neuvottelut edistyivät huomattavasti usealla osa-alueella. Erityisesti solidarisuuskysymys, miten tukea oikealla tavalla suojeltuja asiakkaita, tällaisen asiakkaan määritelty, jos, määritelmä, josta aikaisemmin puhuttiin, alueellinen yhteistyö, joka on erittäin tärkeää toimitus ja se, että tarvitaan enemmän niin joustavuutta kuin mitä komission ehdotuksessa oli. Ja myöskin energiatehokkuustoimenpiteiden lisääminen kaasun toimitusvarmuuden kohdalla. Tämä voi olla erittäin tärkeää tulevaisuudessa meillä on muutamia tärkeitä ja merkittäviä ongelmia. Yksi liittyy tiedon vaihtoon ja ilmoituksiin. Olemme nyt siis valmistelemassa viimeistä kolmikanta-neuvottelua. Kahden päivän kuluttua olemme jatkuvassa yhteydessä esittelijöiden kesken ja tiedämme, että myös neuvostossa tehdään kovasti työtä. Me toivomme, että hekin ovat valmiita saattamaan tämän asian päätökseen tällä viikolla, mutta ei nyt pitäisi iloita ennen kuin tämä on saatu päätökseen. Eli neljäs kolmikanta keskustelu on 26. päivä huhtikuuta. Onko teillä kysymyksiä tai mitään lisättävää? Kollega Turmes. I think I have nothing to ask. Minulla varmaan mitään lisättävää ole. Sisällön osalta haluaisin vain kiittää Jerssiä tässä esittelijänä samoin parlamentin tiimiä. Meil, meidän neuvottelustrategiamme oli erittäin hyvin muotoiltu ja me viime neuvotteluissa mahdollisimman paljon omaa asiaa me viemme eteenpäin. Me puhumme yhtenäisellä äänellä ja suhtaudun optimistisesti, optimistisesti siihen, että saamme hyvän lopputuloksen. Yksi avoinna oleva, käsiteltävissä oleva asia on vielä se, että minkälaista ja miten syvällistä tietoa tarvitsemme näistä sopimuksista niin, että voimme turvallisuus- ja hätätilanteiden suunnittelua varten olla hyvissä asemissa. No, meillä on tässä paljon voitettavaa kyllä vielä. Thank you very much. Um, well, it... Kiitoksia oikein paljon. Meidän lähestymistavamme täällä Euroopan parlamentissa on ollut hyvin yhtenäinen. Olemme hyvin yhtenäisiä parlamentissa ja silloin on aina helpompi neuvotella neuvoston kanssa. Hyvin samankaltainen tilanne oli televiestintäpaketti neuvotteluissa esimerkiksi verkkovierailuasiassa. Euroopan parlamentti oli hyvin yhtenäinen, joten oli paljon helpompaa meille neuvotella. Ja näin on kaasun toimitusvarmuudenkin kohdalla. Kiitos esittelijöiden, varjoesittelijöiden ja kaikkien poliittisten ryhmien. Meillä on yhteinen lähestymistapa tähän asiaan. Se on tärkeää kansalaisille ei tietenkään pelkästään suojeltujen asiakkaiden takia, vaan yleisestikin pienten ja keskisuurten yritysten ja teollisuudenkin kannalta. Tässä kaikki kaasun toimintavarmuudesta ja seuraava kysymys on Prima. Edustaja Sakorafa on täällä. Hienoa. Tulitte suoraan lentokentältä, niinkö? Kiitoksia, että olette täällä. Huhtikuun 11. päivä toimielimet tapasivat epämuodollisiin kolmikantakeskusteluihin primasta ja puheenjohtaja oli paikalla ja aloitimme koko tämän menettelyn. Mutta en nyt halua sanoa paljonkaan enempää, koska se on teidän saavutuksenne ja kaikkien varjoesittelyjen saavutus. Olkaa hyvä, teillä puheenvuoro. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minulle on suuri ilo pystyä kertomaan teille, että 18. huhtikuuta ITREn neuvottelutiimi ja Maltan puheenjohtajavaltio yhdessä komission kanssa saavat, saivat menestykkääseen päätökseen kolmikantaneuvottelut Primasta, joka on Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuus siis. Kyse on siitä, että julkisen alan toimijat saadaan tekemään yhteistyötä Välimeren alueella. Prima on yksi harvoista aloitteista, tieteellisen diplomatian alalla. Tässä voitaisiin käsitellä sellaisia aiheita, kuten esimerkiksi maahanmuutto ja palautukset ja aiotaan käsitellä myös vesihuoltoon ja maatalouteen liittyviä kysymyksiä sekä tieteelliseltä että taloudelliselta kannalta. Neuvottelijana tai esittelijänä ITREN valtuutuksen puitteissa yritimme kovasti saada aikaiseksi lainsäädäntötekstin ja yritimme taata, että poliittiset näkökohdat ehdotuksessa saataisiin tyydyttävään kuntoon. Halusin myös, että perusoikeuskysymykset tulisivat esille primassa niin, että tunnustettaisiin oikeus esimerkiksi juontikelpois, juomakelpoiseen veteen. Tämän alueen ihmisten pitäisi pystyä osallistumaan aloitteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi elintarvikeketjuihin ja vesihuoltoon sekä maatalouteen. Tässä on kyse myös tutkimuksesta, joka käsittelee teknologista, teknologisia valmiuta. Suuret yrityksetkin osallistuvat me olemme yrittäneet myös saada aikaiseksi kannan, joka varmistaisi sen, että kaikki tämän Prima-aloitteen osat saataisiin rahoitettua ja että sitä hallinnoitaisiin myös oikein. Lopuksi vielä sosiaalisesta ulotuksesta tässä kaikessa. Oli hienoa että nähdä, että primakumppanuuden ansiosta maat kuten Algeria, Turkki, Slovenia ja Kroatia pystyvät nyt osallistumaan tähän. Eli nyt osallistuja tahoja on 18. Myös Portugali on sanonut, että, joka jo osallistuu siis, on nyt sanonut, että se aikoo vielä lisätä osallistumistaan. Tämä on oikein hieno uutinen. Budjetin koko on nyt noin 20 miljoonaa euroa. Tämä on keskeistä, jotta jäsenvaltiot ja tai nämä uudet valtiot, jotka mainitsin, voivat osallistua tehokkaasti. Ja voimme samalla varmistaa, että tämä kumppanuus aloite on tasapainossa horisontti aloitteen kanssa. Olen hyvin tyytyväinen lopputulokseen ja haluaisin kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä sekä neuvostoa ja Maltan puheenjohtajavaltiota, joka on tehnyt tästä tärkeän asian ohjelmassaan. Kiitos myös teille puheenjohtaja, kiitos poliittisille ryhmille ja ITREn sihteeristölle sekä poliittisten ryhmien henkilökunnalle. Seuraavan kerran, kun ITRE tapaa, me äänestämme tästä ja sitten asia tulee kesäkuun täysistuntoon. Toivottavasti tämä menee läpi, jotta asia saadaan nopeasti hoidettua ja tämä yhteistyö voi alkaa. Prima-kumppanuus on mielestäni tärkeä aloite tällä Euroopan alueella. Toivottavasti tämä aloite saadaan pyörimään vuoden 2018 alkuun mennessä. Sieni. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? En näe muita täällä. Haluaisin onnitella teitä esittelijänä ja kaikkia varjoesittelijöitä erinomaista yhteistyötä. Tämä oli erittäin nopeaa toimintaa valiokunnaltamme ja hyvä tulos saatiin aikaan lopulta. erittäin hyvä lainsäädäntöasiakirja ja olin erittäin iloinen, että näin tämän ITRE-valiokunnan menestyksen todistajana siellä. Joten kiitoksia oikein paljon hyvät ystävät. Huomenna kello yhdeksän koordinaattorien kokous ja kello kymmenen on äänestykset. Kello kymmenen äänestykset meille kaikille täällä tässä samassa salissa. Kiitoksia oikein paljon. Nähdään huomenna aamulla.